Bene, allora possiamo cominciare. No niin, voimme aloittaa. Ja äänestys on tulossa, joten voisimme aloittaa melko täsmällisesti, vaikka täällä on vielä vähän osallistujia paikalla. Mutta kuitenkin kiinnostuneita löytyy salista. Eli lähdetään sitten liikkeelle kohdasta 12 esityslistalla yritysten kilpailukykyä ja pieniä keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman perustaminen. Tästä aiheesta annan heti puheenvuoron esittelijä Kreutzmanille. Olkaa hyvä. Edustaja Kreutzman. Ja, vielen Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset muillekin kollegoille tähän mennessä tehdystä työstä. Suurin osa näistä muutostusta menee ihan oikeaan suuntaan. Nyt mikrofoni kiertää. Und lassen sich mit meinem... Ja sopivat hyvin tähän mietintöön. Esimerkiksi kuinka yritykset siirretään eteenpäin, kuinka budjettia nostetaan ja kuinka välttää sitä, ettei kaksinkertaista kansallisia toimenpiteitä. Ne on otettu eri kohdissa asetusta esille. Pyrimme tässä aika hoikkaan tekstiin. Ja tietysti niissä kohdissa hylkäisin sitten nämä ehdotukset, mitkä, mitkä kestävät kohtia, jotka ovat jo muissa kohdissa mainittuina – Olette tehnyt ensimmäiset kompromissiehdotukset ehdottaisin, että ryhmät ennen ensi viikon loppuun mennessä antavat kommenttinsa näihin kompromissiehdotuksiin liittyen. Lokakuun alussa meillä on sitten varjoesittelijäinen kokous tulossa, jossa katsomme sitten kompromissien uutta versiota ja tuota, saamme sitten lopullisen yhteisymmärryksen siellä aikaiseksi. koska 2020 horisontiäänestys on 29. marraskuulle siirretty, niin sovin, että sitten ensimmäisellä marraskuviikolla päästäisiin tästä. Tähän pyritään monissa tarkistuksissa ottamaan huomioon mikroyritykset, viitataan niihin. Vaikka to, tietyissä toimenpiteissä ne ovat erityisesti poissuljettuja, kun taas toisissa eivät. Tekstin yhtenäisyyden mukaisesti haluaisin ehdottaa, että se on yksi horisontaalinen lauseke neuvostoehdotuksen mukaan, jossa on virallinen PK-yritysten määritelmä mukana ja se poissulkee mikroyritykset. Mitä tulee sitten yritysten verkostoon, voi hyväksyä sen, että tämä on vähemmän tarkka muotoilu tähän kohtaan ja sitten viitataan tähän liitteessä tarkemmin. Sekin myöskin, myöskin ollaan sitä samaa mieltä, että verkon kattavuutta tulee lisätä. Oli myöskin Mannheimissa eurooppalaisen verkon vieraana, ja siellä todettiin, että näiden verkkojen laatu on hyvin erilaista. On tietenkin sellaisia kumppaneita, joiden kanssa syntyy kuva, että enemmänkin luodaan jotain sen sijaan, että katsotaan, minkä näköistä sisältöä sillä on. Eikä komissiolta pyytäisin näiden verkkojen suhteen katsomaan myöskin laatua, mutta myöskin niiden pätevyyttä tulevaisuudessa ja kuitenkin niiden verkostumisen toimivuutta. Ja kuinka voidaan yhdistää toisiinsa. Tämähän voisi toimia vaikka sähköisesti, ilman että mitään suurempaa vaivaa sitä syntyisi. Ja tällä tavoin ohjelmat olisivat myöskin laajemmin tiedostettuja. ECRn tekemä ehdotus, että rajoittaisi pelkästään tämä, tähän omaan pääomaan tämä tuki, mutta tämä sitten kyllä johtaa taas eri ohjelmien välisen tuen rajoittamisen ongelmiin. Ehkä voitaisiin miettiä jopa 30 prosentin rajaa tähän, jotta voidaan sitten taata joustava tuki. Ja sitten lainojen suhteen, vieraanpääoman suhteen, yläraja olisi 100 000 neuvoston ehdotuksen mukaisesti. Ja pyydän myöskin, että pk-yritykset ovat enemmän mukana tässä PK-järjestöt enemmän mukana tässä. Ja tiedän, että tämä ei siis kaikkia kauheasti täällä miellytä, joten etsitään tähän käytännön läheisiä ratkaisuja. Ja komission suuntaan, tässähän ei ole tarkoitus pelkästään se, että, että päätös tehdään pelkästään komissiossa ja niitä jotenkin ennakoitaisiin. Mutta tieto ja asiantuntemusta näillä yrityksillä on, se auttaisi kyllä, että voidaan paremmin jakoa näitä, jakaa näitä varoja, joita on tarjolla, että tämä tapahtuisi tehokkaammalla tavalla. Myöskin byrokratian poistamisen tuki olisi hyvä. Tämä määrällinen määrällisen tavoitteen viimeisten lisäksi pitää tässä myöskin tänne laadullisia tavoitteita, joita, joihin PK-yritykset voivat sitten nojautua. Ja myöskin byrokratian poisto on yksi näistä. Joskus voidaan siis antaa myöskin määrällisiä tavoitteita, jotta voidaan joku kunnianhimoinen tavoite saavuttaa. Lopuksi vielä yksi kommentti. Tiedän, että monet Italian ja Espanjan kollegat ovat sitä mieltä, että, että turismia pitäisi tukea. Ja me olemme myöskin maininneet se tässä mutta kysymys, joka aina tässä herää sitten, jos teemme yhden sektorin tästä nyt ottaa, otamme niin kuin erikseen, niin silloin kyllä kaikki sektorit sitten taas haluavat tätä. Ja tämän takia minä epäilen tätä. No jos tarpeeksi hakemuksia on räätyydyttäviin projekteihin tähän, niin jos halutaan turismi erityisesti tukea, niin okei, kyllä. Mutta olen samaa mieltä, tai pysyn aikaisemmassa ehdotuksessa, että mitä sektorialoitteita ei pitäisi aloittaa, koska muille tulee sitten IT, IT-ala ja muut tähän sitten mukaan ja vaativat samanlaista. Tähän varmaankin löydän myös kompromissin. Emme pyri mitään vastakkainasettelua tässä luomaan, vaan luomme, pyrimme luomaan sellaisen asetuksen, joka on sitten tavoitteen mukainen. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Kreutzmann. Seuraavaksi puheenvuoro Pentsen. Olkaa hyvä. First of all, like to say... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää Kreutzmannia hänen hyvästä työstä ja yhteistyön hakuisuudesta. Tämä on erittäin hyvä mietintö ja se tulee hyödyttämään kaikkia pk-yrityksiä Euroopassa – olen Kreutzmannin kanssa myös samoilla linjoilla. Ja mielestäni on aina kolme pääkohtaa, kun puhutaan pk-yrityksistä. Pääsy markkinoille, pääsy rahoitukseen ja taistelu byrokratiaa vastaan. Ja tämä hallinnollisen taakan vähentäminen, niin se on tärkeää, että sitä vähennetään ja pääsystä markkinoille on tärkeää, että tiedetään, mitä jäsenvaltiot tekevät silloin, kun autetaan pk-yrityksiä pääsemään tietyille markkinoille. Ja on tärkeää, että annetaan oikeat tavat työskennellä yrityksille oikean verkostojen avulla. Tässä on paljon tarkistuksia tähän liittyen, mutta uskon, että saamme tästä aiheesta erittäin hyvän Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten Patricia Toja seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja myös minä vain lyhyesti. Haluan kiittää kollegan tekemästä työstä. Koska tämä on tietenkin nyt tarkistuksia, ja on vaikea tietenkin sanoa tähän mukaan, että pidettäisiin huomiossa myöskin se, että tästä tulee liian laajaa. Joten minun ryhmäni tulee katsomaan kyllä kompromissiertuksia. Kyllä vielä tähän mennessä katsoneet niitä ensimmäistä kokousta vielä käyty, mutta tulemme keskustelemaan kyllä näistä sitten ryhmissä. Tulemme kertomaan esittelijä ja kantamme tähän. Vain kaksi asiaa vielä. Ensinnäkin pk-yritysten määritelmä ja mikroyritysten rajoitus. Täällä puhuttiin tästä määritelmästä esittelijän taholta. Minä toivoisin, että vähän jotain lisää tähän vielä mukaan, koska ajatellaan, että näinä kriisivuosina, sosiaalistaloisen kriisin aikana, sosiaalitalouden ja kansalaistalouden rooli on lisääntynyt sellaista, eikä myöskään hyvin, hyvin pienten yritysten rooli, jotka jotenkin tuo paljon voittoa, mutta ovat taloudelle tärkeitä. Täällä ei viitata kansalaistalouteen tai sosiaalitalouteen, mutta me haluaisimme tämän tähän mukaan, koska tarvitaan nyt uudistuksia ja tarvitaan vakautta talouden kehitykseen ja työllisyyden avuksi. Sitten turismiin vielä. Ei tähän tarvitse kaikkia muitakin näitä palasia ottaa mukaan, mutta turismi on myöskin teollisuutta. Eikä ole pelkästään muutamien maiden etu, vaan kaikkien kiinnostuksen kohde. Ja koska täällä on yleistä kiinnostusta tähän takia, niin pyytäisin tätä. Ja sitten rahoitukseen vielä. Kuten esittelijäkin puhui täällä, että horisonttia ja kosmia ja rakennerahastoja voitaisiin käyttää tässä, mutta pitäisi tietysti myöskin koordinoida näitä eri rahoituslähteitä projektien läpiviemisessä. Tämä mielestäni on tärkeä asia. Ja toteamme lopuksi, että annamme tukea tälle tärkeälle työlle. Kiitoksia. Vidal Cuadras seuraavaksi, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt jos pitää arvioida sitä, miten tärkeä lainsäädäntöaloite on. Yksi mittari siinä on tarkistusten määrä, tässä tapauksessa 424, ja siitä syystä se on kiinnittänyt huomiota myös tässä valiokunnassa. Tämä kilpailukykyohjelma pk-yrityksille. Tämä on tärkeä ala Euroopassa ja sehän tunnustetaankin. 98 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä ja ne tarjoavat useimmat työpaikat Euroopan unionissa nyt PK-yritykset ovat hyvin vaikeassa vaiheessa useimmissa jäsenvaltioissa omassa maassani. Voin sanoa suoraan, että minä tunnen useita pieniä yrityksiä, joilla on aika hyvä tilauskanta, ne ovat kestäviä, mutta ne eivät saa pankeista lainoja ja sitä syystä pitää lopettaa toiminta ja tämä on pienille ja mikroyrityksille eh, kuolinisku. Eh, eli yrityksiä, joilla on teknologiaa, eh, he eivät voi jatkaa, koska he eivät saa enää luottoja. Niinpä meidän pitäisi ei pelkästään edistää pk-yritysten luomista, mutta meidän pitäisi auttaa niitä, jotka ovat jo olemassa, koska monissa jäsenvaltioissa ollaan todella dramaattisissa olosuhteissa luotojen puute, eh, byrokraattisten kustannusten eh, määrä. Meidän pitäisi vähentää hallinnollista taakkaa ja ottaa käyttöön menettelyjä, jonka avulla voidaan vähentää yrityksen perustamiskustannuksia ja edistämme sitä, että ne saisivat luottoja. Niinpä minä olen itse yrittänyt omilla tarkistuksillani painottaa juuri näitä näkökulmia ei, en tietenkään yksin muiden kanssa. Niinpä, tämä on tärkeä lainsäädäntöaloite. Kiitän esittelijää hänen työstään. Toivottavasti voimme helpottaa tilannetta PK-yritysten osalta. Grazie. La parola alla collega Masescu. Sitten edustaja Masescu Kajic, olkaa hyvä. In eh, hvala gospodu Kreutzmanu Kiitos puheenjohtaja. Haluan myös kiittää Kreutzmania erittäin tärkeästä työpanoksesta, joka on erittäin tarpeellinen nykyhetkeen. PK-yritykset odottavat erittäin paljon sitä, että silotetaan heidän tietä tulevaisuuteen suhteen. He haluavat, että byrokratia todellakin vähennetään, että ryhdytään tuomasta toimeen. Tämä pätee niin olemassa oleviin kuin kehitteillä oleviin startup-yrityksiin. Kaikille heille byrokratia on erittäin merkittävä taakka. Euroopan yritysverkosto, European Enterprise Network, tämä tulisi olla aktiivisempi. Joillain osa-alueilla on ainoastaan postilaatikkoja, ne eivät ole eläviä oikeita kokonaisuuksia, jotka voisivat todella auttaa yrityksiä. Ja kolmanneksi, mikäli haluamme päästä vaikeammille markkinoille Euroopan ulkopuolella, jotka ovat erittäin kilpailukykyisiä, niin tämä onnistuu ainoastaan, mikäli nämä verkostoituvat ja yhtyvät kunnolla, kun käytetään korkeaa teknologiaa. Ja siksi se, että olen yhteydessä näihin korkean osaamisen keskuksiin, on erityisen tärkeää. Haluan kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän työhön ja haluan lähettää viestin Sloveniasta. Yrittäjät odottavat erittäin paljon, että jotain uutta ja erilaista tulee esiin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten komission edustaja tohtori Herbert, olkaa hyvä. Good morning. Hyvää huomenta. Komission puolesta minä haluaisin kiittää herra Kreutzmannia, esittelijää ja kaikkia muita, jotka ovat tähän panostaneet tähän mietintöön. Olette aivan oikeassa. Kosme on ainut ohjelma, joka on aidosti suunniteltu pk-yrityksille ja siitä syystä se on tällä hetkellä niin tärkeä ohjelma. Haluaisin käsitellä kolmea asiaa. Ne ovat melko tärkeitä ja niihin puututaan myös tarkistuksissa. Ensinnäkin nämä tavoitteet. Nykyisissä tarkistuksissa näkyy, että tässä on kahden tyyppisiäkin tarkistuksia. Jotkut haluavat enemmän yksityiskohtia ja totta kai halutaan myös rajoittaa näiden toimien soveltamisalaa. Me sanoisimme, että meidän ei pitäisi unohtaa, että tämä on seitsemän vuoden ohjelma, joten meidän täytyy yrittää saada liikkumavaraa ja joustavuutta, eikä rajoittaa liikaa mahdollisuuksia toimia näiden seitsemän vuoden aikana. Toiset tarkistukset, jotka liittyvät tavoitteisiin, yrittävät laajentaa kosmen soveltamisalaa, ja siinä minun on sanottava, että olen hyvin samalla linjalla kuin esittelijä. Hän sanoi, meille, että miten, äh, mitä laajempi tavoite tässä samassa budjetissa on, sitä enemmän rajoitetaan mahdollisuuksia tehokkaaseen varainkohdennukseen, äh, kun budjetti on sama rajattu budjetti. Ja sitten toinen seikka siitä, että vähennetään hallinnollista taakkaa. Tässä suhteessa komissio on aivan samalla linjalla kuin parlamentti. Me olemme käynnistäneet ensimmäisen hallinnollisen taakan vähentämisen hankkeen meidän pitäisi päästä eh, yli 25 prosenttiin. Olemme nyt miettineet sitä, miten pääsisimme tästä pidemmälle, ja tässä meillä on selkeitä viestejä yrityksiltä. Edelleen yritykset valittavat siitä, että eh, vieläkään ei näy riittävästi hallinnollisen taakan eh, laatuulottuvuutta. Tämän tyyppisiin toimiin voidaan ryhtyä mm, kirjanpito mielessä, minkä verran on vähennetty prosentuaalisesti. Ja voidaan myös vähentää sellaisia taakkoja, jotka liittyvät nimenomaan pk-yrityksiin. Meidän mielestämme tämä toinen ulottuvuus on olennainen. Ja sitten kolmas seikka, se liittyy pk-yritysten kuulemiseen. Tässä me olemme samalla linjalla kuin parlamentti ja me kuulemme jo tällä hetkellä PK-yritysten järjestöjä. Äh, hallinnollisen taakan vähentäminen on hyvä esimerkki siitä, missä PK-yritysten järjestöt ovat olleet mukana. Me haluaisimme kuitenkin, että miettisitte, ei pelkästään sitä, että meitä pyydetään ottamaan mukaan pk-yritykset täytäntöönpanoon kaikkien ohjelmien osalta, niin kuin pyydetään tarkistuksissa. Tämä saattaa johtaa eturistiriitoihin, koska nämä järjestöt ovat myös edunsaajia, joten meidän täytyy olla tässä varovaisia. Siitä huolimatta minua rohkaisee suuresti Kreutzmannin kannanotto, että hän suhtautuu asiaan pragmaattisesti ja tässä suhteessa – me olemmekin samoilla linjoilla. Mitä tulee yritysten verkostoon, niin me olemme tietenkin tyytyväisiä, jos saamme niistä tehokkaampia ja laadukkaampia. Ja tässä, tähän päätän. Kiitoksia tuestanne. Grazie alla Kiitoksia komissio. Sitten herra Kreutzmann, teillä on loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti, koska kello on jo näin paljon. Uskon, että saamme hyvän asetuksen aikaiseksi. Ja totesinkin, että varjoesittelijät kokoontuvat minun kanssani piakkoin ja pyrimme sitten löytämään kompromisseja. Ja näillä tavoin saamaan hyvän asetuksen aikaiseksi. Ja sitten mä yhteistyössä komission ja neuvoston kanssa. Kiitoksia. tarkistukset pitää jättää 18. syyskuuta mennessä ja äänestys on 5. marraskuuta valiokunnassa. Voimme aloittaa äänestykset. Uno ha la carta di voto. Teillä kaikilla äänestyskorttinne mukana tehdäänpäs pieni tarkistus. Yksinkertaisesti vain tarkistetaan. Oletteko valmiita äänestämään puolesta? Äänestys avataan. Che favore. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Il faut recommencer. Scusatemi, proviamo... Ah, okei, okay, täällä minäkin tein virheen. Otetaan uudestaan. Haluatteko tehdä koeäänestyksen? Avataan äänestys. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy.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 Aloitetaanpas. Allora, Correra do Campos. Correra de Campos. Emendamento 188. Tarkistus 88. Äänestetään yhtenä blokkina puolesta. Odotetaanpas hetki. Meillä on siis Fernando Correa de Campos esittelijä. Tämä koskee tätä eurooppalaiset energiaverkostot asia. Ollaanko valmiita? Kaikki valmiina. Hyvä. Aloitetaanpas. Tarkistus 188. Meillä on tämä yhtenä blokkina. Eli tässä on useampi asia mukana. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten Ekon 10, tarkoitus 10 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 10 Envistä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15. Regi äh, puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9, toinen osa pelkästään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vähän monimuotkasta tämä nyt on. Kaksisataa viisi. 205 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 248, toinen osa. Puolesta, löysittekö tämän puolesta? odottavasi hetkinen. Tämä on vähän monimutkaista. Mennään nyt hitaasti. 248. Fernando Correira de Campos. 248. Vai toinen osa. Vain toinen osa. Oletko kaikki löytäneet sen? Eli tämä kaikki muu on täältä pois otettu tämä, mutta tämä yksi osa täältä jäi vielä. Löysivätkö kaikki? Hyvä. Hyvä. 900 sivunumero. 248, toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme. Ensimmäinen osa. Puolesta, Eli sitten on sanottu, että me äänestämme nyt kompromissi kolmosesta. Kompromissi kolme. Kompromissi kolme on kyseessä. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja 286 toinen osa, kuten aikaisemmin sivulla 15. Löytyykö tämä täältä? Tuo toinen osa. 286, toinen osa. Löytyykö valmiina puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mennäänpä sitten 324. 324. Löydyt kaikki sen 324 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaapas vielä. Kolme, kaksi, neljä. Avattu. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 22 vastaan, hyväksytty. Kompromissi 4. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi, ei, kolme, viisi, seitsemän. Sivulla 20. seitsemän. Löysit kaikki. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 418. Sivulla 27. Olet kaikki löytäneet? Hyvä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä kolme neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi. Puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 446 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 447 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä blokkina kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 Ekonista ja Ekonin blokki. Voista vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 622 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 62 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 624 ja 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 626 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 627 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 628 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 629 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 tran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 regi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 73 regi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjä hyvätty ylätty. 26. Puolesta vastaan tyhjä. ylätty. 74. Puolesta vastaan tyhjä ylätty. 21. Ja 630. Puolesta vastaan tyhjä Näyttää hyväksyä. Mutta tarkistaa. Äänestys avataan. 630 kyseessä. Stazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyvä. Äänestys päättyi 28 puolesta, 25 vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 16. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkiin vaan nyt kärsivällisyyttä. Pitää äänestää vielä toinen osa, vai ei? Kuusisataa seitsemänkymmentä. Gaston Franco. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 670 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 29 vastaan, hylätty. Olen pahoillani. Kahdeksankymmentäneljä puolesta vastaan, tyhjää, näyttää hylätyn, hylätyltä. Ah, sitä äänestinkin jo blokkina kyllä. Joo. Kompromissi 17. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 692 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan. 692. Tarkistetaan. Olkaa hyvät. Äänestys alkaa. 692. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä kuusi, kahdeksan hylätty. Sitten kompromissi 18, ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 724 puolesta vastaan. Minusta se vaikutti kyllä hyväksyltä, mutta no, tarkistetaan. Olkaa hyvät. Näistys päättyy. 35 puolesta 12 vastaan hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 663 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja hylätty, hylätty anteeksi. 790 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 21. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten juhlatoson kappaleet. 117. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 118. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 1 tran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkoitus 2 reitsi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran kakkonen puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 2 reitsi puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ah, tarkistus. Tarkistetaan. 121. 21. Tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 122 ja 123. Seuraava. Ah, 122 vain. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100. Täällä on sääntö, että, että voidaan kyllä tarkistaa 122. Äänestys alkaa. Tarkistus. Äänestys päättyy. viisi puolesta yhdeksän vastaa hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. Tarkistetaan. 123 tarkistus. Äänestys päättyy. 209 vastaan hylätty. 124. Puolesta vastaan tyhjää. 124. Tarkistus. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 22 vastaan. Hyväksytty. Ekon tarkistus 1 puolesta, vastaan, Tyhjä hylätty. Envi 1 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Imko 1 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kolme Regi puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus yksi rapo esittelijä puolesta vastaan. Hylätty. Mutta tarkistetaan, vaikka vaikutti siltä kyllä, mutta tarkistetaan. No, katsotaan. Ei tuolla kaikkia näe. Juse. päättyy. 25 puolesta, 27 vastaa, hylätty. Tarkistus 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 2 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistus kaksi vaikuttaa siltä, että tarkistetaan. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 32 vastaan. Regi 4 ja Regi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus. Pyydän, että kun täällä on tässä tiukkoja äänestyksiä, niin kaikki puolueet sitten, ainakin isommat ainakin puolueet ainakin äänestävät siellä todellakin kaikki, että nähdään mikä on tilanne. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 24 vastaan, hyväksytty. Mennäänpä sitten Envi 3 ja Reki 5 puolesta. Rekin kaksi raukesi. Niin, sitä ei äänestä, kakkosesta ei äänestetä. Eli kolme Envi ja viisi Regi puolesta, vastaa tyhjä, hyväksytty, 130 puolesta, vastaa tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme, puolesta, vastaan, Tyhjä. hyväksytty. Tarkistus 131 ja neljä yhdessä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus viisi tran puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yksi kolme kaksi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Ah, tarkistus. 138 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 27 vastaa hylätty. Se oli 138. Tarkistus 6 regi puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 2 puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. Sitten 141 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta. Ei 144. 144. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 151 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 152 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 153 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkoitus 3 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 154 puolesta, viisi, vastaan, hyväksytty. 156 puolesta, vastaan, tyhjä, Hyväksytty. 157 puolesta vastaa tyhjää. ah, tarkistus. 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 11 vastaan hyväksytty. Kahdeksan tran puolesta vastaan tyhjä hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9 regi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 tran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 10 tran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 161 puolesta va- ah. Ah, siis neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kahdeksan envi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen regi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista tran puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi ekon puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista regi puolesta vastaan tyhjä Hylätty. Tarkistus neljä. 12. 12. Tran puolesta, vastaa tyhjä, hylätty. 13. Regi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 13. Tran puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 9. Envi puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Viisi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista reiki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. nolla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 vastaan, ää, puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistus, tarkistus. Meni vähän. 15 tarkistaa. Äänestys alkaa. Vasta, äänestys päättyy. 30 puolesta 23, 23 vastaan, hyväksytty. 171 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ymko 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 176 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 178 ja 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 179 ja 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 tran puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182, vain toinen osa. 182, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 tran puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 6, eikö 7 ekon puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan ekon puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 115, 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys tarkistuksilla höstettynä. Äänestys tehdään sähköisesti koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta, yksi vastaan. Kuusi tyhjää. Sitten neuvotteluista, toimijoiden välistä neuvotteluista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä. 55 puolesta. Yksi tyhjä. Kiitokset ja onnittelut kollega Correiralle. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä tuosta äänestyksestä ja haluaisin osoittaa kiitokseni myös eh, tästä kärsivällisyydestä, jota on osoitettu näin pitkän äänestyksen aikana. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä, jotka auttoivat valmistelemaan tekstiä osallistuitte aktiivisesti. Ja lisäksi haluaisin mainita vielä sen, että arvostamme kovasti puheenjohtajan työtä. Tämä menee nyt ministerineuvostoon ja me tiedämme, että neuvosto ja komissio, e, niillä on hyvin e, tiukat kannat ja Euroopan parlamentti toivon mukaan tekee parhaansa jotta päästään hyvin päätöksiin ja vuoden loppuun mennessä päätökseen. Kiitoksia kollegalle. Mennään sitten seuraavaan äänestykseen, joka vaikuttaa melko, yhtä, melko monimutkaiselta, ehkä niin vaikealta kuin se ensimmäinen. Mutta joskus on kyllä vaikea ymmärtää, mikä tulos tulee äänestyksessä. Aloitetaanpa. Rybigin mietinnöllä pienet ja keskisuuret yritykset on kyseessä. Kompromissi 1. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkoitus 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 yhdessä 45 kanssa. Puolesta vastaan A, ah, anteeksi, joskus mekin me teemme virheet täällä. 25. Puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 26. Puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 28 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 45 puolesta, vastaan, tyhjä en tiedä. Siis kyse on 35, Turkki korjaa. Vasta tarkistetaan. Äänestys päättyy. puolesta 29 vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53. Kolmekymmentäseitsemän. seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta. Niin tässä on suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kolme raukeaa. 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale 12 suullinen tarkastus esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kun yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten blokkiäänestys Kaikki tarkistukset 62, 64, 65, 66, 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. 91 tarkistus, jossa on suullinen tarkistus siis kyseessä. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 36 vastaa hylätty. 92 puolesta vastaan Hyväksytty. 93. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 13. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 98. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 102. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 103. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 104 ja 105 raukeavat 107 vastaan tyhjä. Hmm, tarkistus. Äänestys päättyy. 107 on kyseessä siis. Tästä äänestetään. 107. Äänestys päättyy. Hyvä. 30 puolesta, 24 vastaan hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 118 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 1, 2, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 3, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 135 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 136 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 137 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 138 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 139 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 140 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hyväksytty 142 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 147 148 146 mukana Ah, yksi ne seitsemän yhdessä vain. Yksi vaan. Yksi ne seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksi ne kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaanpas. Toijan tarkistus on kyseessä. Äänestys alkaa. 14 puolesta 39 vastaa hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 jonotusan kappaleet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Inta 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 vasta, vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta Emblem 17 Emple 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Emple 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Emple 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta vastaan. Äh, 7. 7 siis. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Kukaan ei äästänyt mitään. Ei vastaan eikä puolesta. 14. Empel puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt mennään 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta Ah, okei, okay, siis 201 ei raukeaa. Mennään regi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Regi 5 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yksitoista puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kaksitoista puolesta, vasta vastaan, tyhjä, hylätty. Kolmetoista puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty 14 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 15 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 16 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 17 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 18 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 20 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Loppuäänestys. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. puolesta, viisi vastaa, kolme tyhjää. Onnittelut. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut kollega Rybikille. Sitten Kovacs seuraavaksi. Ko- Kovacs neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nostakaa kädet oikein kunnolla. Sitten viisi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Mutta tarkistamme. tarkistus 5, ensimmäinen osa. Päästys päättyy. 28 puolesta 28 vastaan hylätty. Tästä tulee vaikea äänestys. Toinen osan puolesta vastaan tyhjää Sanoisin, että sama tilanne tarkastetaan Äänestys päättyy. 24 puolesta, 31 vastaan. Tässä on selkeämpi enemmistö hylätty. Muutos tarkoitus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Lopullinen äänestys. Ää, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Viisikymmentä yksi puolesta, neljä tyhjää. Hienoa. Seuraava äänestys neuvottelusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 55 puolesta. Täydellistä. Onnittelut. Onnittelut, hyvä kollega. Onnittelut kova sinne. Meillä on Bela Kovacista vielä äh, lainsäädäntöehdotus. Äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Viisikymmentäviisi puolesta, yksi tyhjä. Seuraavaksi Savelaan. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta ah, tarkistus 28 tarkistukseen. Tarkistus, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyi. 32 puolesta, 24 vastaan, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistusäänestys. 33 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 sitten suullinen tarkistus. Tika sanoi, että vastustaa. Siksi me emme voi tätä hyväksyä. Ja, ja äänestämme ilman suullista lisäystä puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se on hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys päättyy. hylätty. 35 puolesta. Sitten tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi 37. Ja sitten kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus. Mitäs täällä nyt? Kompromissi 5. Tarkistus, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 vastaan 24 hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta 70 yhdestä tarkastusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, 13 vastaan. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. kolme puolesta vastaan. Aa, anteeksi, anteeksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 26 vastaan hyväksytty. Huh, olipas täpärä. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 185 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 104 pu... 145 blokissa 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 120 ja 121 puol- yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää tarkistusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy nyt. Yksi ei liikaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 31 vastaan hylätty. Se oli 1, 25 ja nyt 1, 2, 2 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää pyhiä. hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan 177. Äänestys alkaa. se päättyy. 43 puolesta, 13 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 13. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt, Hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää. hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää. hylätty. 200 puolesta vastaan hylätty ja hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjä. Tyhjä hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 204 puolesta anteeksi 206 206 206 Bitcoin puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty yhdessä 208, 90, 11, 12 puolesta vastaan. Tyhjää sanoisin, että se hyväksytään, mutta tarkistusäänestys. Päättyy. Äänestys päättyy. 30 puolesta 26 vastaan hyväksytty kaksi, yksi, kaksi puolesta. Anteeksi, kaksi, yksi, viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Yksi ja kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmannen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 23 vastaan, yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Se oli aika tiukka. Marinesku. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 12 tran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 117 yhdessä 14 Tranin kanssa puolesta, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 122 puolesta ja sekä 16 tran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 14 Budge puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Hyväksytty, äh, hylätty, hyväksytty siis 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 ja, um, ja 18 tran hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta ja Burgi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta on hyväksytty. Sitten 19 hylätty, 57, 8, 60 hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Afet 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 153 puolesta, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 tran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusikymmentäyhdeksän puolesta vastaan. 69, kyllä, kyllä. 6, 9. Esittelijän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 afet puolesta vastaan tyhjä hylätty. Afet 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 173, 30 traan puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7, 18 äh, puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 32 traan puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 176 puolesta vastaan, anteeksi, 174 tran hyväksytty, 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty, aamu 30, ö, siis 30 Stran puolesta vastaan tyhjää hylätty, Ku, 76 puolesta vastaan ja hyväksytty. Yhdessä 77 ja 36 tran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 183 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 afet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 afet puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 afet puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 26 afet puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 27 afet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 afet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 180 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 189 ja 22 budgi yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 budgi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 29 afet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 191 ja 39 tran yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 40 tran puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan, tyhjää Sata yhdeksänkymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 193 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 90, 194 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 afet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 afet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantason kappaleet tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet yksi hyväksytty. Tarkistus kaksi hyväksytty. Tarkastus kaksi Afet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme Afet puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme Budg puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, Afet 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, Afet 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, Ykstraana puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 4 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä traan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan afet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen afet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 Bulgi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 103 ja 8 burgi yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 Tran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 esittelijän tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 Afet puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 afet puolesta vastaan tyhjää hylätty, 10 budg puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 afet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 afet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Burg 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 111 hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. 49 puolesta, 2 vastaan, yksi tyhjä ääni. Äänestysneuvotteluista äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 53 puolesta. Hienoa. Saimme äänestykset loppuun. Saimme kaiken päätöksen hyvissä ajoin. Kollegat eivät saaneet puheenvuoroa eilen. Vilakuoros. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain äh, esittää pari huomiota. Ensimmäinen niistä äh, haluaisin onnitella teitä tästä äänestyksestä, miten saitte ne nopeasti päätökseen. Ja oikein järkevässä ajassa päästiin ne läpi nämä äänestykset. Onnittelut tästä. Ja toinen huomioni sitten Meillä on täällä jonkin verran jo kokemusta esittelijöinä, varjoesittelijöinä ja meillä, joilla on kokemusta, me tiedämme, että usein tarkistusten määrä riippuu siitä, miten paljon esittelijät, varjoesittelijät ovat pyrkineet kompromisseihin. Niinpä eh, uskoisin, että meidän täytyy vielä tässä asiassa ponnistella, koska jos pannaan vähän enemmän aikaa siihen, että löydetään kompromisseja, niin voisimme säästää näitä näissä eh, äänestyksissä, jotka menevät näin pitkiksi. Kiitos. Allora, abbiamo terminato. Avete... No niin, nyt mä olen päättänyt. Nyt vielä vähän vapaata aikaa, jatkammekin kello 15. Hyvää aamupäivää.